Good morning everybody. Huomenta kaikille. Avaan istunnon. Ensimmäinen kohta esityslistalla on Rova Kiel Nielsenin mietintö, jonka otsikkona on naiset ja ilmastonmuutos. Euh, Monsieur le Président, bonjour chers collègues puhemies, hyvät kollegat. Näin alkuun haluaisin kiittää kollegoitani ja haluan kiittää heitä erittäin mielenkiintoisista panostuksista tähän mietintöön, joka toivottavasti lisää tietoisuutta toimielimessämme ihanteellisessa parlamentissa naisasioiden valiokuntaa ei olisi ja sukupuolikysymykset ja diskriminointi liittyisivät suoraan kaikkiin niihin eri asioihin, joita täällä käsitellään, koska kysymys on poikkileikkaavasta äh, problematiikasta. Kuitenkin tilanne on toinen. Meillä naisasioiden valiokunnassa on vastuu tuoda naiset esille siitä kuolleesta kulmasta, jossa he politiikassa ovat. Tämä on erityisen totta ympäristökysymyksissä. Toteaisin, että meidän maailmassamme naiset eivät ole mitään ekologian vihreitä kasveja. Luvut ovat huomattavia, kun on sykloneja, tulvia, maanjäristyksiä, naisilla on 14-kertainen kuoleman riski. Tämä koskee myös tsunamia vuonna 2004 Aasiassa, kuten myös vuoden 2003 valtavaa helleaaltoa Euroopassa. 70 prosenttia uhreista oli naisia. Miksi? Siksi, että naisilla ei ole samoja taloudellisia, yhteiskunnallisia tai poliittisia välineitä sopeutua tilanteeseen tai paeta. Hondurasissa koska siellä on erityinen hälytysjärjestelmä. Masikan kylä on ollut ainoa, jossa yhtään kuollutta ei ollut Mitch tornadon jäljiltä. Ja kun tarkastetaan tilannetta, talouskriisin kannalta, niin ekologiset kysymykset eivät ole ainoat, jotka häviävät. Myös naisten oikeudet ovat yhä huonommassa asemassa. Ja kun yhdistämme nämä kaksi, niin editämme johdonmukaista, poliittista ja tehokasta lähestymistapaa jokaisen vallankumouksen jälkeen on sanottu, että naisten oikeudet toteutuvat tämän jälkeen. Nyt meillä on uusi haaste oikeudenmukaisuus ja ilmastonmuutos, nämä ovat sellaisia asioita, jotka liittyvät suoraan toinen toisiinsa. Naiset eivät ole pelkästään uhreja, joita tulee suojella. Naisilla on myös tietoja ja ehdotuksia. Ei pelkästään sen takia, että he ovat luonnostaan erilaisia, vaan siitä syystä, että he elävät yhteiskunnissa, jossa roolit ovat sukupuolijakautuneita. Se, että onko henkilö mies vai nainen, sillä on suuri vaikutus arkipäivään, sen miten pääsee koulutukseen ja minkälainen ammatti valitaan. Nämä ovat kokemukseen liittyviä eroja, jotka pitäisi heijastuttaa erilaisissa ratkaisuissa. Tässä mietinnössä olemme ottaneet esille neljän tapaisia toimenpiteitä. Edustukseen liittyvät vaadimme 40 prosentin vähimmäismäärä naisia erilaisiin organisaatioihin – ja meidän tulee tukea naisia tässä suhteessa. Lisäksi meidän täytyy suojata koulutusta ja <clears throat> suojata tällä tavalla naisia. Koulutus on kolmas asia. Näin meidän täytyy avata uusi vihreä talous niin, että naiset siirtyvät tieteelliselle ja tekniselle alalle yhä useammin töihin. Näin muutetaan myös sitä elämäntapaa, joka on tarpeen. Lopuksi tutkimustyössä tarvitsemme tietojen keruuta, joka on sukupuoliliitännäistä. Näin voimme saada aikaiseksi uusia ehdotuksia poliittisella saralla. Tämän mietinnön henki on se, että vahvistamme, että ilmastonmuutoksen torjuntapolitiikka voidaan tehdä niin, että siihen sisällytetään sukupuoleen liittyvät kysymykset. Näin taistellaan syrjintää vastaan ja saadaan aikaiseksi parempia lopputuloksia, vain kaikki voivat voittaa. Rio 20 plus ratkaisussa näemme, että meidän täytyy saada aikaiseksi todellisia vastauksia. Ja tällä tavalla voimme löytää oikeat voimavarat mennäksemme eteenpäin. Kiitoksia esittelijälle. Ja nyt komission puheenvuoro. Sen esittelee herra Potocnik, kolme minuuttia. Mr. President, honorable... Puhemies, arvoisat jäsenet, komission puolesta ja erityisesti kollegani Koni Hedegardin puolesta, joka ei valitettavasti voinut olla täällä, äh, toivotan tervetulleeksi tämän mietinnön naisista ja ilmastonmuutoksesta. Haluaisin kiittää äh, esittelijää erinomaista työstä ja myöskin hyvästä alustuksesta tälle keskustelulle. Tämä on hyvä mahdollisuus keskustella siitä, miten äh, EU voi auttaa naisia tuomaan panoksensa tulevaan ilmastonmuutospolitiikkaan. Ilmastonmuutos sen vaikutukset koskettavat eniten kaikkein heikoimpia köyhimmissä ja vähiten kehittyneissä maissa naiset, lapset ja vanhukset ovat ensimmäisiä, jotka kärsivät. Kuten mietinnössä aivan oikein sanotaan, vaikka ilmastonmuutos onkin sukupuolineutraalia, sen seuraukset vaikuttavat eri sukupuoliin eri tavalla. Jos katsotaan, EUssa katsotaan, miten elin taso vaikuttaa ympäristöön tukemalla vähäpäästöistä teollisuutta, vähäpäästöisiä toimintoja pystymme ähm, äh, vähentämään vaikutusta ilmastonmuutokseen ja tästä on myös hyötyä äh, köyhille ja heikoille väestönosille. Äh, EU tukee tätä kehitysyhteistyön kautta. Haluaisin nostaa esille tämän kestävä energia kaikille kokouksen Brysselissä tällä viikolla, jossa oli kaksi paneelikeskustelua kestävän energian käytöstä naisille. Erilaiset uudenlaiset liedet vähentävät biomassan käyttöä ja antavat naisille enemmän aikaa, koska heidän ei tarvitse enää kerätä polttopuita meidän täytyy varmistaa, että meillä on enemmän tällaisia ohjelmia, jotka hyödyttävät kaikkia. EU haluaa myös valtavirtaistaa äh, ilmastonmuutokseen sopeutumisen erilaisiin politiikkoihin, muun muassa maahanmuuttopolitiikkaan ja kriisin äh, hallintaan. Tässä katsotaan eteenpäin ja yritetään vähentää ilmastonmuutoksen ja sukupuolten epätasa-arvon haittavaikutuksia sukupuolten tasa-arvo on asia, joka pitäisi olla mukana kaikissa vaikutusten arvioinneissa, kun komis, ennen kuin komissio tekee ehdotuksia. Ja kuten tässä mietinnössä sanotaan, sukupuolineutraali politiikka alkaa määritelmistä. Päätöksentekijöiden on kuunneltava naisia ja huomioitava heidän tietonsa sopeutumisessa ja torjumistrategioissa. Vaikka naiset ovat suurin osa eh, maailman köyhistä, niin heidän ääntään ei usein kuulla. Eh, he ovat aliedustettuina kansainvälisessä päätöksenteossa ja kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa eh, uudesta EU-Tynnemeren kumppanuussopimuksessa sanotaan selvästi, että sukupuolten epätasa-arvo voi haitata maan sopeutumista ilmastonmuutokseen. Tämä on erityisen tärkeää Tyynenmeren valtioissa, joissa naiset ovat aliedustettuina päätöksenteossa ja sukupuoleen perustuva väkivalta on vielä hyvin voimakasta. Tyynenmeren johtajat ottavat paremmin huomioon naisten tiedon, jos he pystyvät sillä tavoin paremmin torjumaan ilmastonmuutosta ja saamaan aikaan kestävää kehitystä. sitten linjassa sen kanssa, että naiset saavat tämän 40 prosentin edustuksen, niin naiset ovat todellakin johtaneet näitä äm, osapuolten kokouksia ja äh, sopeutumiskomiteassa ja pysyvässä komiteassa rahoituksessa äh, on nostettu esiin tasa, äh, sukupuolten tasa-arvo. Tanskan puheenjohtajavaltion päätös esitellä eri indikaattoreita naisista ilmastonmuutoksesta neuvostolla osoittaa sen, että tämä kriittinen asia on korkealla esityslistallamme. Tällä tavoin voimme luoda välineet, joilla voimme arvioida politiikan sukupuolivaikutukset kaikilla tasoilla. Me tarvitsemme rahoitusta vahvistaaksemme naisten tietoa ilmastonmuutoksesta ja miten sopeuttaa päivittäistä elämäänsä siihen. Meidän tehtävämme on antaa naisille ja heikommille väestön osille paikka kansainvälisessä ja kansallisessa ilmastonpolitiikassa. Tämä mietintö on erittäin hyvä panos. Se edistää ilmastotasa-arvoa ja kiitän esittelijää ja parlamenttia tästä aloitteesta. Tähän haluaisin päättää puheenvuoron. Olen täysin vakuuttunut siitä, että ilmastonmuutoksen torjunta voi parantaa monien naisten ja miesten elämää köyhimmissä maailman osissa. Komissio tulee ottamaan su- sukupuolinäkökohdat mukaan myöskin ilmastonmuutoksen torjumisessa ja siihen sopeutumisessa. Kiitos. Ja nyt ympäristövaliokunnan puheenvuoron pitää Rova Liotar minuutin ajan. Ja, Kiitoksia. Niin, ensinnäkin erittäin suuret kiitokset esittelijällemme. Kaikkein köyhimmät väestöluokat maa, maailmassa koostuvat 70 prosenttisesti naisista ja aivan kuten esittelijä komission jäsen sanoi, ilmastonmuutos kohdistuu naisiin erityisen kovaa. He ovat kaikkein suurimmat uhrit luonnonkatastrofeissa ja konflikteissa. Ironista kyllä, naiset ovat juuri se väestöryhmä, joka rasittaa ilmastoa kaikkein vähiten. Ja siitä syystä tämä ilmastostrategian vaikutus on aivan liian matala. Meidän täytyisi minun mielestäni siitä syystä ottaa naiset enemmän mukaan, koska he voivat olla antamassa hyvää panosta hyvään ympäristöpolitiikkaan. Meillä ei ole paljon tietoa ilmastonmuutoksesta ja sukupuolten välistä, tasa-arvosta, mutta me tiedämme, että parempi ilmasto auttaa lisäämään sukupuolten tasa-arvoa, kuten myöskin sukupuolten tasa-arvo auttaa siirtymään kohti parempaa ilmastoa. Ja esimerkiksi naiset, jotka kantavat puuta tai vettä pitkiä matkoja, eivätkä voi käyttää tätä aikaa opiskeluun tai koulun lopettamiseen. Tähän täytyy saada muutos. Ja kyllä, kyllä sanoisin näin, että älykäs nainen on aina valmis ilmastonmuutosta torjumaan. Most a képviselőcsoportok felszólalói következnek. Elsőként az... Ja nyt sitten poliittiset ryhmät ryhmäpuheenvuorot. Ensinnäkin kansanpuolueen ryhmän edustaja Nedelcheva. President, cher collègue. Kiitoksia, hyvä puhemies. Näin alkuun haluaisin kiittää esittelijää aivan erinomaista työstä, siis esittelijä Kiil Nisseliä ja kuten myöskin varjoesittelijöitä tässä mietinnössä, jossa käsitellään sitä roolia, joka naisilla voi olla, kun torjutaan ilmastonmuutosta ja joka osoittaa selkeän yhteyden sukupuolten välisen tasa-arvon ja ympäristönsuojelun välillä enemmän kuin koskaan meidän täytyy tuoda esille se, että asiat eivät etene, jos naiset suljetaan pois. Naiset muodostavat yli 50 prosenttia maailman väestöstä. Poliittiset, taloudelliset, kaupalliset ja ympäristöpäätökset tulee tehdä heidän kanssaan. Naiset ovat ympäristön suojelijoita, ei pelkästään siitä syystä, että he ovat usein ne, joita poliittiset päätökset ensimmäisenä koskevat, vaan myös siitä syystä, että he ovat usein niitä, jotka tuntevat parhaiten parhaat käytännöt. Näin ollen meidän täytyy tunnustaa naisten toiminta tehokkaina toimijoina ympäristön suojelusta. Ja kun puhutaan ympäristön suojelusta, niin tähän liittyvät myös koulutus. Euroopan unionilla on velvollisuus tiedottaa naisille ja avata ovia tieteelliseen tutkimukseen, jotta naiset edistyvät urallaan enemmän. Meidän täytyy lisäksi edistää naisten asemaa päätöksenteossa, jotta voidaan varmistaa vihreiden ratkaisujen lisääntyminen, jotka parantavat ympäristönsuojelua ja tasa-arvoa samanaikaisesti. Näin ollen meidän täytyy viedä eteenpäin sukupuolten tasa-arvoa ja estää naisten syrjäytymistä kestävän kehityksen puitteissa. Naisten osallistuminen voi johtaa siihen, että voidaan saada aikaiseksi todellisia tuloksia, kun pyritään vastaamaan ilmastonmuutoksen asettamiin haasteisiin kun naiset ovat toimijoita ympäristönsuojelussa, silloin naisilla on myös enemmän saatavillaan taloudellisia ja materiaalisia oikeuksia. Tässä ei voi muuta kuin voittaa. Ja jos me saamme aikaiseksi yhteyden naisten oikeuksien edistämiseen, sukupuolten tasa-arvon, talouskasvun ja ympäristönsuojelun välillä, niin silloin naisten asema vain vahvistuu entisestään. Köszönöm szépen. Most a socialista fraktio. Kiitoksia. Ja nyt SED-ryhmän puheenvuoro, Rova Estrella. Kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Ensinnäkin haluaisin onnitella esittelijä Rova Kilnisselin hän on saanut aikaan erinomaisen mietinnön. Hyvä yhteistyö oli myöskin kollegoiden ja varjoesittelyn välillä. Sitä myötä päästiin laajaan konsensukseen. Ilmastonmuutoksen vaikutukset eivät ole neutraaleja sukupuolen näkökulmasta. Muutokset eivät vaikuta mihin asiin samalla tavalla. Ei myöskään vaikuta kehittyneisiin ja kehittyneisiin köyhtyviin alueihin samalla tavalla köyhät alueet kärsivät parhaiten. Se voi aiheuttaa myös epätasa-arvoa. Naiset ovat uhreina monenlaisessa syrjinnässä. Erityisesti vaikuttaa köyhyys. 70 prosenttia köyhistä ovat naisia. Ja naiset ovat haavoittuvampia myöskin ilmastonmuutoksen vaikutuksille ja luonnon mullistuksille. Ilmastonmuutosten torjunta ja tasa-arvo liittyvät toisiinsa. Ilmasto-oikeudenmukaisuutta ei ole ilman oikeaa tasa-arvoa. Luonnonmuistutuksilla on suuri vaikutus keski pitkällä aikavälillä ja pitkällä aikavälillä terveydenhuoltoon, rakenteelliseen köyhyyteen ja väestön eh, liikkuvuuteen. Köyhät lapset ovat hyvin haavoittuvaisia luonnonmullistusten seurauksille. Sillä missä luonnonmullistuksia on, niin lasten koulunkäyntiaste on alhaisempi. Kuivuus, Tulvat, joita ilmastonmuutos aiheuttaa, vaikuttavat naisiin enemmän. Heidän täytyy turvata energian, ruoan ja veden saanti. Ja usein on niin, että tytöt jäävät sitten koulusta pois auttaakseen naisia ja äitejä tässä työssä. Näistä syistä meidän täytyy ryhtyä toimiin, joilla pyritään saamaan parempaa tasa-arvoa aikaan, erityisesti kun ajatellaan luonnonmullistuksia. Toisaalta naiset ovat tottuneita hallinnoimaan luonnonvaroja, eli heissä on suuri potentiaali, kun, joka pitäisi ottaa huomioon, kun pyrimme sopeutumaan ilmastonmuutoksen estämään sitä. Kiitos. Liberaaliryhmän ryhmäpuheenvuoro, herra Johansson. Herr ordförande, eh, kollegor, kommissionär. Eh- Kiitoksia, hyvä puhemies Ihan alkuun haluan onnitella esittelijää tehdystä työstä tässä mietinnön parissa. Mietintö on erittäin tärkeä ja se osoittaa sen, miten yksimielisiä sekä parlamentin sisällä että eri toimielinten välillä ollaan näistä kysymyksistä. Naisilla ei ole riittävästi poliittista valtaa eikä riittävästi koulutusta, siksi sillä on usein haavoittuvaisempi asema yhteiskunnassa. Kolme neljäsosaa maailman pakolaista on naisia ja lapsia. Tämänhetkisen tilanteen parantamiseksi tarvitaan sekä pieniä että suuria toimenpiteitä. Ilman kokonaiskuvaa koko asiasta meillä jäävät tietyt tärkeät palapelin palaset huomioimatta. Naiset usein ovat taipuvaisempia toimimaan ympäristöystävällisemmin kuin me miehet meidän täytyy saada arkipäivän ympäristöystävällisiä ratkaisuja ja parantaa energia- ja vesihuoltoa. Lisäksi jokaisessa taloudessa ja työpaikalla täytyy toimia myöskin tämän suuntaisesti. Euroopan unioni täytyy ottaa huomioon sekä naisten että miesten ajatukset, luovuus, innovointikyky, jotta parhaalla mahdollisella tavalla voidaan vastata ympäristöhaasteisiin. Äh, juuri oikea kombinaatio naisia ja miehiä tuo voimakkaan äh, äh, tavan taata enemmän oikeutta ja kattavampia strategioita. Ja kuten kollegat ovat juuri sanoneet, on tärkeää, että esimerkiksi naisten lisääntynyt edustuneisuus poliittisissa yhteisöissä voi vaikuttaa näihin ehtoihin, esimerkiksi ympäristöneuvotteluissa. Kiitoksia. Köszönöm szépen. Most a konzerv... Kiitos kovasti. Konservatiivien reformistien ryhmän puheenvuoro. Ja Marina Jana Kudadis, olkaa hyvä. Ilmastonmuutoskonferenssissa päästiin yhteisymmärrykseen. Kiitos kahden naisen suorat keskustelut EUn ilmastokomissaarin ja Intian ympäristöministerin välillä äh, pohjasivat tietä sopimukselle. Konferenssia johti myös vahva nainen Etelä-Afrikan kansainvälisten suhteiden ja yhteistyöministeri. Kuitenkin äh, tässä mietinnössä ei huomioida näiden naisten äh, saavutuksia. Tämä eh, mietintö eh, rajoittaa heidän menestyksensä lukuun. Se vaatii 40 prosentin kiintiötä naisille ilmastonmuutosneuvotteluissa. Minä olen tälle parlamentille useaan ottaa sen sanonut, että mm, näistä kiintiöistä ei ole hyötyä naisille. Kuitenkin näitä kiintiöitä vaaditaan politiikassa ja liike-elämässä. Nyt ilmastonmuutosneuvotteluihinkin halutaan kiintiöitä. Kiintiöt vääristävät tasa-arvoa. Ne myös heikentävät niiden naisten asemaa, jotka ovat päässeet huipulle, koska ovat päteviä. Ilmastonmuutos on yhteinen maailmanlaajuinen haaste ja me tarvitsemme yhteisiä tapoja torjua sitä. Nyt sitten EFD-ryhmästä Roger Helmer, puolitoista minuuttia. Mr. President, this report... Puhemies, mietintö edustaa sankarillista yritystä yhdistää kaksi tämän parlamentin pää pakkomielettä naisten oikeudet ja ilmastonmuutos mutta valitettavasti se ei pysty saavuttamaan tätä tavoitetta. Ilmastonmuutosta syytetään monista asioista, usein ilman perusteluja mutta harvat ihmiset uskoisivat, että perheväkivalta naisia vastaan aiheutuu ilmastonmuutoksessa tai että naisia on vähän hallituksissa, että senkin aiheuttaisi ilmastonmuutos. Jotkut ovat sitä mieltä, että se on syrjimistä, että meillä ei ole mietintöjä miehistä ilmastonmuutoksesta. Miehet ja naisethan kuitenkin elävät samassa ilmastossa. Miehet ja naiset laittavat päälle samat tietokoneet ja valot. Molemmat hengittävät happea ja sitten suusta tulee ulos hiilidioksidia. Mutta mietinnössä on yksi validi pointti. Kun tulee miitoksia, kuten ilmastonmuutos ja siihen liittyviä ilmastonmuutos, niin miesten ja naisten reagointi on eri tavallainen. Suurin sivuvaikutus ilmastonmuutoksessa on tämä suuri taloudellinen haitta, jota sopeuttamispolitiikka aiheuttaa. Korkeat energiahinnat ja liiallinen sääntely vievät liik- toimialoja, investointeja, työntekijöitä pois EU-sta muihin muille alueille, jossa on huonommat ympäristöstandardit usein. Valitettavasti usein on niin, että se vaikuttaa vakavammin naisiin ja köyhiin kuin meihin muihin. Paras, mitä voidaan naisten puolesta tehdä ja tämän maailman köyhien puolesta tehdä ja koko ihmiskunnan puolesta on luopua absurdista ja vahingollisesta ilmastopolitiikastamme. Kiitoksia. Seuraava puhuja on Gue kautta Angel ryhmän puolesta puhuva herra Gustafsson. Kaksi minuuttia puhemies, näin alkuun haluaisin erittäin lämpimästi kiittää edustaja Kil Nilseniä tästä aivan erinomaista työstä ja yhteistyöstä tämän mietinnön parissa. Tosiasiahan on, että tämä mietintö on historiallinen siinä mielessä, että sikäli kun minä tiedän, se on ensimmäinen kerta, kun parlamentti valaisee ympäristökysymyksiä sukupuolinäkökulmasta katsoen. Ilmastonmuutos on missään tapauksessa ei ole sukupuolineutraalia. Se kohdistuu huomattavasti enemmän naisiin ja naiset kantavat suuremman tai se kohdistuuko naisiin kaikkein vakavimmin. Myös eh, tämä eh, ympäristön jalanjälki on huomattavasti suurempi kuin miehillä naiset ovat myös halukkaampia säilyttämään ympäristön. Siitä syystä on tärkeää ottaa esille ympäristöoikeudenmukaisuuskäsite, sillä epäoikeudenmukaisuus olisi yhä suurempi, jos tätä ympäristön näkökulmaa otettaisiin esille. Se vaikuttaa yleisesti kaikkiin ihmisiin, mutta varsinkin naisiin. Siitä syystä ihmisen eh, ympäristötuho vaikuttaa tähän lopputulokseen. Mieskiintiöinti, joka on läsnä kaikkialla yhteiskunnassa, on siitä syystä huono asia. Siitä syystä nämä kohdennetut toimet ovat erityisen hyviä, joiden avulla voitaisiin lisätä naisten edustuksellisuutta kaikissa päätöksenteon prosessin tasoilla. EUn ja sen jäsenvaltioiden täytyy esittää hyvää esimerkkiä ja toimia huomattavasti paremmin tällä alalla. Naiset ovat tärkeitä avantekijöitä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Useat esimerkit osoittavat, että naisten koulutus, katastrofitoiminta lisätään sitä, että voidaan näin suojata paremmin esimerkiksi metsiä. Kun naiset osallistuvat ympäristösuojelutyöhön, heidän asemansa myös yhteiskunnassa samanaikaisesti vahvistuu, mikä samanaikaisesti johtaa siihen, että voidaan viedä eteenpäin ihmisoikeuksia paremmin. Kiitoksia. Köszönöm szépen. Nem látom a teremben Nick Griffin urat. Kiitoksia. En näe herra Nick Griffinia salissa, joten anna puheenvuoron äh, muutetaan puhujajärjestöstä, koska herra Griffin on juuri saapumassa. Ensin puheenvuoron saa Rova Skrzydlewska. Kiitoksia, puhemies. Kun keskustellaan ilmastonmuutoksesta ja naisesta, niin se on aika uusi ilmiö. Kuitenkin kun otetaan huomioon se, että naiset suuressa määrin ovat vastuussa siitä, kun tehdään päätöksiä, jotka liittyvät kulutukseen ja kotitöihin, ja se, että naiset ovat aktiivisempia edustajia kansalaisyhteiskunnassa, niin siinä mielessä olen sitä mieltä, että täytyy pyhittää paljon enemmän huomiota tälle asialle. Tänään haluaisin painottaa, että millä tavalla naiset voisivat vielä enemmän osallistua töihin, joilla on tarkoituksena torjua ilmastonmuutosta. Ensinnäkin meidän pitäisi pyrkiä siihen, että lisätään naisten määrää, jotka opiskelisivat teknisiä aineita. Sen myötä he voisivat saada arvokasta tietoa ja päästä asiantuntijoiksi, mutta mutta myöskin päästä töihin sellaisille aloille, jotka liittyvät suoraan ilmastonmuutokseen. Ja näin heidän osallisuutensa päätöksentekoon näissä asioissa lisääntyisi. Sitten tuen myös sitä, että luodaan poliittisia strategioita, joilla halutaan varmistaa se, että yrittäjyys yleensäkin syntyy niin, että naiset ja miehet pääsevät samassa määrin osallistumaan työelämään. Ja sitten kolmanneksi haluan painottaa, että pitkän aikavälin strategioiden lisäksi tarvitaan nopeita muutoksia, joilla pyritään siihen, että naiset pääsevät helpommin käyttämään hyväkseen lainoja ja erityisesti mikrolainoja naiset ovat päättäväisiä ja heillä on innovatiivinen lähestymistapa ja jos he saisivat mikrolainoja ja vakuutuksia ja palveluita, niin silloin he, heistä tulee erityisen tärkeä elementti siinä, kun luodaan ekologista taloutta ja sopeudutaan ilmastonmuutokseen. Kiitos. Köszönöm szépen. A következő felszól... Kiitoksia. Ja nyt sitten Rova puolitoista minuuttia. Mike, Mike, please. Mulțumesc, domnule președinte. Marea provocare cu care se confruntă Kiitoksia, puhemies. Suuri haaste ihmiskunnalle tänä päivänä on ilmastonmuutos ja liittyy äh, läheisesti sukupuolten tasa-arvoon. Naiset äh, ovat 15 kertaisesti enemmän vaarassa luonnonkatastrofien aikana ja 70 prosenttia maailman köyhistä on naisia. 85 prosenttia henkilöistä, jotka kuolevat e, ilmastonmuutoskatastrofien takia, ovat naisia. 70 prosenttia pakolaisista, ilmastopakolaisista ovat myös naisia. Ja on vielä paljon uhreja, joita ei nähdä, jotka e, johtuvat tilanteen muuttumisesta ja väkivaltan e, lisääntymisestä, kun on kyse palvelujen saatavuudesta tai lääkkeiden saatavuudesta. Naiset ovat eh, heikommassa asemassa ja eh, he eivät omista myöskään maata. Miksi he eivät eh, saa osallistua päätöksentekoon? Nämä ovat osia syitä siihen, miksi naiset ovat heikommassa asemassa ilmastonmuutoksen suhteen. Me tarvitsemme maailmanlaajuista ratkaisua päästäksemme eteenpäin tässä asiassa. Onnittelen esittelijää ja tuen ehdotusta, että saadaan aikaan ö, sukupuolisidonnainen tietopankki, jonka pohjalta voidaan tehdä arviointeja, on tärkeää löytää, saada näitä tietoja, koska siltä pohjalta voidaan torjua näitä ongelmia. Kiitoksia. Seuraava puhuja Parvanova, puolitoista minuuttia. Mr. Commissioner, Hyvä komissio hyvät kollegat, haluaisin onnitella edustaja Kill Nielseniä aivan erinomaista työstä. Tämä mietintö on erittäin hyvä. Siinä vaaditaan naisille suurempaa roolia ilmastonmuutoksen torjunnassa. Minun mielestäni sukupuolikysymysten ja ilmastonmuutoskysymysten yhdistäminen tekee kaikesta tehokkaampaa ja oikeudenmukaisempaa. Naisiin kohtaistuu epäsuhtainen määrä Eh, ilmastonmuutoksen vaikutuksia, luonnonkatastrofeja ja niin poispäin. Meidän täytyy ottaa huomioon tämä kysymys Euroopan ilmastopolitiikassa ja varmistaa se, että kaikki toimenpiteemme ottavat huomioon eri sukupuolet. Sukupuolikysymyksen huomioiminen mahdollistaa sen, että voidaan hyödyntää naisten potentiaalia. Näin voidaan ymmärtää myös paremmin sukupuoliulottuvuus ilmastonmuutoskysymyksessä. Ja sukupuoliliitännäisten tietojen keräämistä tulisi suosia. Euroopan unionin ensimmäisenä prioriteettina pitäisi olla se, että saadaan aikaiseksi juridisesti sitova kansainvälinen ilmastonmuutossitoumus. Tästä syystä on tärkeää, että EU ottaa erityisesti esille globaalisti ilmastonmuutoskysymyksen ja vakuuttaa kansainväliset osapuolet siitä, että erimielisyyksistä päästäisiin, näin saataisiin aikaiseksi myös pitkäaikainen sopimus. On tärkeää, että politiikan tekijät pääsevät sopimukseen, joka ottaa huomioon sukupuolten erot ja äh, on hyvin toimiva ja tehokas. Most äh, Griffin Ja nyt herra Griffin puolitoista minuuttia. Chairman, it would be easy to mock this. Puhemies, olisi helppoa nauraa tälle mietinnölle ja miljoonat äh, brittiäänestäjät nauravatkin sille tänä aamuna, kun ne lukevat lehtiään. Nyt kun eurokatastrofi hajottaa äh, kansakuntia ja vie ihmisiä itsemurhan partaalla, niin äh, tämä mietintö olta, sitä olisi voitu pitää aprillipilana, jos se olisi käsitelty ensimmäisenä päivänä huhtikuuta. Mutta tämä yritys institutionalisoida syrjintä ei ole mikään naurun asia. Tästä yrityksellä, tällä mietinnöllä yritetään lisätä lisätä ristiriitoja sukupuolten välillä ja rikkoa perherauhaa. Sadat tuhannet miehet eivät saa nähdä lapsiaan eri, eh, erojen jälkeen. Tuhannet eh, lapset valtio vie, koska eh, isien merkitystä militanttifeminismi ei tunnusta sellainen, joka on tämän mietinnön pohjalle. Kuitenkin siellä on todellisia ongelmia, jotka vaikuttavat todellisiin ihmisiin. Meidän pitäisi nyt yrittää ratkaista näitä ongelmia eikä käyttää rahaa tällaiseen seksistiseen, miesvastaiseen höpötykseen. Meidän täytyy nyt tehdä yhteistyötä ja käsitellä oikeita ongelmia. Kiitoksia. A következő felszólaló Strifler asszony. Seuraavaksi rova Strifler, kaksi minuuttia. Excusez-moi, monsieur le président. Niin, hyvä puhemies, hyvät kollegat, arvoisat kollegat ilmastonmuutoskysymyksiä täytyy käsitellä ei pelkästään Euroopan unionissa luonnollisestikin, vaan myös kansainvälisesti katsoen. Siitä huolimatta naiset ja varsinkin ne, jotka elävät kehitysmaissa, ovat ensimmäisiä uhreja. Jatkuva syrjiminen, joka kohdistuu naisille tulopuolella, resurssipuolella, päätöksentekoon osallistumisessa, ovat useita niitä niistä tekijöistä, jotka selvittävät sitä, miksi naiset ovat niin haavoittuvaisia silloin, kun kehitysmaissa tapahtuu luonnonkatastrofeja. Kun torjumme ilmastonmuutosta, politiikkamme ei voi jättää huomiota sukupuolin näkökulmaa. Samalla kun eh, kehityspolitiikkamme pitää myös ottaa huomioon naisten lisääntyvä rooli kehitysmaissa. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Euroopan unionin tulee tehdä kaikkensa, jotta se voisi edistää naisten asemaa kehitysmaissa, kansainvälisissä yhteisöissä ja YK-konferensseissa silloin, kun käsitellään ympäristö- ja ilmastokysymyksiä. Joskus tuntuu aivan illuusiolta se, mitä kuulin. Varsinkin se, mitä juuri kuulin. On aivan korkea aika, hyvä puhemies, että naisten ja miesten välinen tasa-arvo on kaiken politiikan keskiössä, kun puhutaan ihmisoikeuksista, kehityspolitiikasta ja torjutaan ilmastonmuutosta. Kiitoksia, hyvä puhemies. Köszönöm szépen. A következő felszólaló másfél percben Mari... Kiitoksia. Seuraavaksi Marita Olskuk, puolitoista minuuttia. Kiitoksia, hyvä puhemies. Tämä mietintö osoittaa selkeästi sen, millä tavalla naiset ja miehet eri tavoin aiheuttavat niitä ilmastonmuutoksia, joita on nähtävissä. Se osoittaa, että meillä on erilain, eri tavalla saatavilla yhteisiä resursseja ja että ilmastonmuutos kohdistuu meihin eri tavalla. Tieto tästä on luonnollisestikin tarpeen, jos haluamme muuttaa asenteita, toimintaa ja muuttaa maailmaa. Sehän on se, mitä suurin osa meistä tässä parlamentissa haluaa, vaikkei ilmeisesti kaikki. EU:ssa kuten muuallakin maailmassa tarvitaan näitä taitoja ja arvoja. Mehän äh, neuvottelemme muiden maailmanosien kanssa ympäristösopimuksissa ja siellä meidän täytyy ottaa tämä sukupuolinäkökulma mukaan. Haluan myös kiittää edustaja Kill Nielseniä tästä mietinnöstä, että lähestymistapa on hieman toinen kuin tavallisesti. Se on hyvä, koska suurin osa meistä on tietoisia siitä, että poliittiset päätökset muodostuvat tehokkaammiksi, jos meillä on tietoja ja tietoisuus sekä luokka- että sukupuoli näkökulmasta. Se koskee myös ilmastopolitiikkaa. Jos ilmastopolitiikka, josta täällä päätetään yleensä suurella enemmistöllä, jos siitä tulee todellista todellisuutta, niin silloin me tarvitsemme sellaisia mietintöjä, jotka johtavat tietämme samalla tavalla kuin tämä mietintö. Eli kiitos vielä kerran tästä. Köszönöm én is, és most Andrea Zanoni következik egy percben. Kiitoksia. Seuraava puhuja, Zanoni minuutti. La lotta ai cambiamenti climatici è necessaria alla Ilmastonmuutoksen torjuminen on välttämätöntä maapallon henkijäämisen takia. Siksi on tärkeää, että Eurooppa ja kaikki osapuolet sitoutuvat, jotta lämpeneminen pysäytettäisiin kahteen asteeseen. Tämä on ainoa tapa, jolla pystytään välttämään äh, luonnonkatastrofien vaari ja ihmisten äh, pakolaisuus, joka tästä syntyy äh, ja köyhimmät, maailman köyhimmät kärsivät tästä enemmän. 70 prosenttia maailman köyhimmistä ovat naisia. Kehitysmaiden naisilla on tärkeä rooli veden käytössä sekä maataloudessa että kotitalouksissa. Ja tänä päivänä naisten täytyy tehdä enemmän työtä, koska on kuivuutta, joka johtuu nimenomaan ilmastonmuutoksesta. Tässä tämän takia sukupuolinäkökulma pitää ottaa huomioon kaikissa vaiheissa, kun neuvotellaan uudesta ilmastosopimuksesta, jotta voidaan varmistaa konkreettisesti naisten parempi asema maailmassa. Köszönöm szépen. Krista Klaas asszony következik. Kettő. Kiitoksia, rava Krista Klaas. Kaksi minuuttia. Äh, Kiitos puhemieskomission jäsen, hyvät kollegat. Ilmasto muuttuu. Naiset ovat kosketettuja ja he voivat tehdäkin jotain ja naurettavaa keskustelu on vain silloin, kun sellaista käy kollega Griffin. Mietintö on tärkeä ja tiedämme, että tie, tiedemiehet äh, pyrkivät löytämään ratkaisuja. Mutta vaikka tulkinnat ovat erilaisia, niin yksi asia on varma. Maailman laajuisesti käytetään niin paljon raaka-aineita, että resurssit ovat koko käytetty loppuun. Eli energian säästö on joka tapauksessa välttämätöntä. Ilmastonmuutoksella ei ole muutoksia pelkästään ympäristöön. Myöskin elintarvikkeiden, ruoan ja veden puute aiheuttavat sosiaalisia ongelmia ne ovat seuraukset. Naisten oikeuksien valiokunta vaatii mietinnössään eh, sitä, että otetaan naiset paremmin mukaan tämän aiheen käsittelyyn, koska puolet ihmisistä ovat naisia. 70 prosenttia köyhimmistä ja 80 prosenttia pakolaisista ja siirtymään joutuneista ovat naisia. On tärkeää, että koulutustoimilla saadaan naiset vahvemmin mukaan ilmastonmuutoksen torjuntaan yksityisellä sektorilla resurssien hallinnassa naisilla on tärkeä rooli. He luovat pohjan. He päättävät, miten viilennetään tai lämmitetään. Kun ajatellaan kotien energian käyttöä, niin tässä on suuri potentiaali myös, kun ajatellaan hiilidioksidipäästösäästöjä. Lasten kasvatuksessa naiset luovat peruskiven sille, että miten resursseja käytetään järkevästi. Heidän kokemustaan täytyy käyttää hyväksi, eikä pelkästään johtopaikoilla, mutta myöskin siellä. Kun halutaan muuttaa maailmaa, se onnistuu vain naisten avulla. Mietintö ottaa tässä yhteydessä merkittäviä asioita esille, mutta kun ajatellaan tärkeää teemaa naiset ja ilmastonmuutos, niin siihen pitäisi keskittyä eikä ryhtyä keskusteluihin lisääntymisoikeusterveyksistä tai kiintiöasioista. Köszönöm szépen. Blinkevics Jute asszony következik egy percben. Nyt sitten Blinkevics Jute atliktą darbą. Kol kas tikrai nepakankamai suvokiamos lyčių. Kiitoksia, olisin kiittää esittelijä hänen työstään. Niin, me emme todellakaan kunnolla ymmärrä sukupuolinäkökulmaa ja sen suhdetta eh, ilmastonmuutoksen torjuntaa. Herra Griffin ei oikein ymmärrä tämän asian ydintä. Tässä asiassa meidän täytyy tehdä vahvemmin työntä, koska sukupuolten valtavirtaistaminen ilmastonmuutokseen ei ole vielä toteutunut. Ja koko maa, maa puhuu ilmastonmuutoksesta, mutta luonnonkatastrofit ovat osoittaneet, että nimenomaan naiset ja lapset kärsivät näistä luonnonkatastrofeista ja se kaikkein eniten koskee naisia ja lapsia kehitysmaissa. Naiset työskentelevät maataloudessa, itse asiassa työskentelevät tekevät liian raskaita töitä ja sitten heillä ei ole mahdollisuutta päästä terveydenhuollon pariin. Me tarvitsemme sukupuolisidonnaisia tietoja, joiden avulla voisimme arvioida sukupuolinäkökulmaa yhteydessä ilmastonmuutokseen. Sen täytyy olla keskiössä EU-politiikassa. Rouva kaksi minuuttia seuraavaksi. Kiitoksia puhemies. Tiet- tietoisuus suhteista sukupuolipolitiikan ja ilmastonmuutoksen välillä nousi esiin vähän aikaa sitten, eikä se sukupuolinäkökulma ole vielä täysin integroitu ilmastopolitiikkaan. Tällä hetkellä tilanne ei ole myönteinen. Riski siitä, että ei päästä ilmastosopimukseen, on hyvin suuri. Tällä hetkellä nyt katsotaan kesäkuun Rio de Janeiron kokousta. Uskon, että sukupuolinäkökulman mukana vaikuttaminen on mahdollisuus ilmastonmuutoksen torjumiseen paremmalla, oikeudenmukaisemmalla ja tehokkaammalla tavalla. Tämän integroinnin täytyy perustua kahteen asiaan. Ensin täytyy torjua epätasa-arvoa e, ja sen syitä. Pitää ymmärtää e, paremmin suhdetta ilmastonmuutoksen ja naisten välillä keräämällä sukupuolisidonnaista tietoa. Tällä tavoin voidaan paremmin keskittää toimenpiteet ja naiset ovat enemmän vastuussa vesivarojen käytöstä. Tähänkin pitäisi keskittyä. Tähän liittyy kaksi asiaa, apu ja vastuunjako. Nämä kummatkin tekijät täytyy ottaa mukaan yhteisen politiikkaan. Toivon, että yhteys sukupuolen ja ilmaston välillä voidaan tehokkaalla tavalla ottaa mukaan unionin ohjelmiin eikä pelkästään yksittäisiin toimiin. Ilmastonmuutos vaikuttaa kaikkeen ihmisen toimintaan ja siksi se pitää ottaa horisontaalisella tavalla mukaan eri hankkeisiin ja rahoitustoimiin Euroopan unionissa. Kiitoksia puhemies. Köszönöm szépen. Papadopoulou. Kiitoksia. Sitten Rova Papadopoulos, seuraavaksi minuutti. Hello. Hello. No. Κύριε Πρόεδρε, η αλλαγή του κλίματος προκαλεί περιβαλλοντικές... Hyvä puhemies. <clears throat> Ilmastonmuutos aiheuttaa humanitaarisia ja taloudellisia kriisejä. Sillä on vakavat vaikutus köyhiin maihin ja alkuperäisasukkaisiin. Varsinkin puhumme tässä kohdassa naisista, koska he edustavat 80 prosenttia luonnonkatastrofien uhreista. Ja he ovat myös su- suurin osa ilmastopakolaisia. Mietinnössä on paljon, jossa voin olla samaa mieltä. Esimerkiksi se, että otetaan käyttöön ilmastoon liittyvä oikeus. Ja siitä syystä on tärkeää valtavirtaistaa kaikki politiikka niin, että ilmasto- ja ympäristöpolitiikassa otetaan huomioon sukupuolinäkökohdat. Tätä varten tarvitsemme teknisiä tutkimuksia, ja tapa, jolla tavalla luonnonkatastrofien riskejä voidaan äh, rajoittaa. Meidän täytyy myöskin äh, saada riittävästi varoja, että voimme taistella ilmastonmuutosta vastaan. Minun mielestäni Euroopan unionin täytyy integroida sukupuolinäkökulma kaikkeen kohdistettuun politiikkaan ilmastokysymyksissä, jotta löydetään oikeat ratkaisut. Kiitoksia, Starva Zaborska, kaksi minuuttia. Ďakujem pani spravodajkyni za prácu. Kiitoksia. Haluaisin kiittää esittelijää hyvästä työstä, mutta olen vähän hukassa, kun luen kohtaa 30 mietinnössä. Euroopan parlamentti tunnustaa, että väestön kasvu vaikuttaa ilmastoon ja siinä painotetaan sitä, että täytyy ottaa ehkäisy huomioon kaikissa yhteisöissä. Minulla on kaksi kysymystä. Haluaako esittelijä sanoa, että pitäisi lakata saamasta lapsia ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi? Pitäisikö meidän, kun hengitämme hiilidioksidia, pitäisikö alkaa jakaa kondomeja ja tarjota lisääntymisterveyspalveluja, pillereitä? Tässähän mennään ihan järjen ulkopuolelle niin tähän tässä ei ole mitään järkeä keskustella enää rationaalisesti. Tämä mietintö ehdottaa, että naiset pitäisi heiltä pitäisi poistaa naisellisuutensa. Heillä, heidän ei pitäisi olla äitejä. Minkään vuosituhattavoitteen mukaan ei pitäisi olla vähemmän lapsia kehitysmaissa. olisi ristiriita. Henkilön elämä, vaikka he elävätkin monia kilometriä kaukana meistä, niin sillä on ihan sama arvo. Vain jos siksi, että jos puuttuu juomavettä, Joskus myöskin YK ylityskokous käsittelee asiaa, asiantuntijat käsittelevät asiaa, miljoonia maksetaan. Mutta yksi päälähteistä köyhyydelle tässä mietinnössä ja syy ilmastonmuutokselle on väestön kasvu. Mutta nämä lausunnot eivät ole niin tosia, kun 2011 nimittäin kansainvälinen valuuttarahasto julkaisi tietoja kymmenestä parhaiten kasvavasta taloudesta. Seitsemän maata ovat Afrikassa, niillä on suurin syntyvyys. On harmi, että äh, tämä, että tätä positiivista kehitystä ei nähdä. Kiitoksia seuraavaksi. Matsoni kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Kil Nielsenin mietinnön kautta Euroopan parlamentti osoittaa jälleen kerran, kuinka vahva sen sitoumus on tukea sitä, että luodaan tasa-arvoisempi, osallistuvampi, demokraattisempi yhteiskunta. Minä en määrittelisi tätä, kuten kollega Helmer sanoo, ähm, obseksi pakkomielteeksi, vaan äh, tavaksi äh, paremmin ottaa vastaan tulevan vuosisadan haasteet. Äh, Nielsenin mietinnössä käsit käsitellään sitä, että sukupuolinäkökulma pitäisi integroida ilmastonmuutospolitiikkaan, vaikka mm, tämä mietintö on hyvä, niin en pystynyt oikein ymmärtämään näitä suoria yhteyksiä, mutta pystyn kuitenkin tukemaan tämän mietinnön laajempia tavoitteita, jotka ovat, että yritetään saada aikaan yhteiskunta, jossa eroja ei enää hyväksytä. Ei voida hyväksyä sellaista yhteiskuntaa, jossa naisilla on alle yksi prosenttia maailman varoista on 75 prosenttia naisista elää alle dollarilla maailmassa. He ovat edustettuina hyvin vähäisesti päätöksenteosta. He ansaitsevat kymmenen prosenttia maailman maailman palkasta tekemällä kaksi kolmasosaa työstä. Tämä on tärkeä väline, jolla voidaan ottaa käyttöön kaikki ne välineet, joista komission jäsen Potocnik puhui, jotta sukupuolinäkökulma integroitaisiin kaikkiin politiikkaan koska vaikka ilmastonmuutos varmasti vaikuttaakin enemmän heikkoihin väestöryhmiin, kuten joskus naisiin, on myös niin, että naiskysymys pitää nostaa esiin kaikissa kansallisissa ja unionin politiikoissa. Kiitoksia. Köszönöm szépen. Pietikäinen asszony nem látjuk. Kiitoksia sitten Pietikäinen. Mosta Rouva Pietikäinen ei ole salissa, joten nyt menettely ilman puheenjohtajalistaa. Ensimmäisenä Romano Jordan. Ehm, Kiitoksia puhemies. Pyysin puheenvuoroa, koska itse halusin todeta, että olen samaa mieltä siinä, että on olemassa erityinen yhteys naisten ja ilmastonmuutoksen välillä. Olen samaa mieltä Krista Klassin kanssa. Me emme voi yksityiskohtiin pureutua, vaan meidän täytyy ottaa esille tärkeät kysymykset. Mielestäni koulutus on avainasemassa. sanotaan, että jos kouluttaa miehen, niin saa yhden koulutetun henkilön, jos kouluttaa naisen, niin saa kokonaisen koulutetun perheen. Eli koulutus on siitä syystä tärkeä. Tietoisuus on myös tärkeä, koska naiset vaikuttavat perheen sisäisiin asioihin. Naiset ovat myös yhä useammin ilmastonmuutoksen uhreja paljon enemmän kuin miehet. Tähän tulisi kiinnittää paljon huomiota, varsinkin kun puhutaan kehitysavusta, jota EU tarjoaa. Loppujen lopuksi on ja lopuksi haluan mainita sen, että naisten edustuksellisuus päätöksenteossa on tärkeää. Tuen kaikkia niitä ponnistuksia, jotka johtavat siihen, että naiset voisivat osallistua yhä enenevässä määrin päätöksentekoon. Köszönöm szépen a következő felszólaló Anneli Janemaki asszony. Seuraavaksi Rova Janemaki. Jäätteenmäki. Kiitoksia puheenjohtaja haluan alussa kiittää esittelijää hyvästä mietinnöstä mutta jos sallinette, haluaisin muutaman kriittisen sanan yleisemmin tästä ilmastonmuutosajattelusta. kun puhutaan ilmastosta niin puhutaan liian usein vain numeroista ja markkinoista. mielestäni ilmastonmuutoksessa pitäisi keskiöön nostaa ihmiset ne jotka tämän arkielämässä kohtaavat kehitysmaan naiselle esimerkiksi jotka ovat vaikeimmassa asemassa ilmastonmuutoksessa ei ole kysymys vain markkinoiden epäonnistumisesta vaan kysymys on siitä mitä se vaikuttaa arkielämässä ja nämä tässä yleisessä ajattelussa unohtuvat. ilmastonmuutoksessa on kysymys ihmisistä ja toissijaisesti vasta sitten numerot ja markkinat. Kiitoksia. Köszönöm szépen. Romeiva úr következik. Kiitoksia. Sitten herra Romeiva. Cualidad que la mayoría de las víctimas de las catástrofes climáticas se... Tiene que ver con la... Ei ole sattumaa, että luonnonmullistusten uhreet ovat useimmiten naisia. Tämä liittyy haavoittuvuuteen. He ovat haavoittuvassa asemassa rakenteellisten ongelmien vuoksi. Tässä parlamentissa olemme kuulleet hy- hyvin selviäkin lausuntoja, joiden pitäisi antaa aihetta huoleen. Kuvailtiin täällä tilannetta maailmassa, kuvailtiin haasteita, tarpeita, joita meillä on ja asioita, joita pitää tehdä. Ja vaadittiin, että naiset täytyy ottaa mukaan päätöksentekojärjestelmään. Myöskin naiset tarvitsevat enemmän koulutusta, ja suojelua. Ja kolmas asia, meidän täytyy ottaa tasa-arvoasiat mukaan kaikkeen ilmastopolitiikkaan. Näin meidän täytyy tehdä. Jotkut kollegat, heidän puheenvuoronsa kyllä vievät meitä 200 vuotta taaksepäin ajassa. Sitten Rova Miranda. Signora. Obrigada, presidente. Parabéns a minha colega deputada Kiitoksia, puhemies. Haluaisin onnitella edustaja Niisinen tästä erinomaisesta mietinnöstä. Kuten esittelijä sanoo, naiset äh, naisiin ilmastonmuutos vaikuttaa eniten. Ilmasto muuttuu myös siksi, koska me, me käytä äh, oikeita toimia, emmekä ota vastuuta Euroopassa ja maailmanlaajuisesti. Annan teille esimerkin päivittäistä elämästä äh, maasta, niin kerron teille naisista, jotka työstävät äh, kalateollisuudesta, jotka ähm, naiset, jotka keräävät simpukoita. Ilmastonmuutoksen takia saalit vähenevät. Siksi tuen tätä mietintöä. Se ottaa huomioon tällaiset ongelmat yhteydessä ilmastonmuutokseen. Tähän päättyy keskustelu. Ja nyt komission vuoro on reagoida näihin esitettyihin asioihin kaksi minuuttia. Honorable members. Jäsenet, arvoisat jäsenet, ensinnäkin haluaisin sanoa, että kun puhutaan ilmastosta ja naisista, silloin puhutaan todellisesta ja vakavasta ongelmasta ja sen vuoksi arvostan kovasti eh, näitä esitettyjä asioita, ja, joita täällä tuli esille ja on, on varmaa, että Koni Heidekatkin arvostaa tätä mietintöä. On monia vakuuttavia elementtejä, jotka on tulleet keskustelussa esille. Minulle jäi mieleen tiettyjä avainasioita, kuten tietoisuus, tieto, data, koulutus, valtavirtaistaminen, tiede. Yhteisön tuesta naisille ja naisen koulutukselle voisi lisätä, että 2015 mennessä kaikki kehitysyhteistyörahoitukset, niihin liitetään tasa-arvoindikaattorit ja sitten tämä horisontti 2020 uusi ohjelma, niin siihen kuuluu tasa-arvospesifejä analyysejä. Jotkut teistä saatatte tietää, että viime kaudella vastasin tutkimuksesta ja tieteestä ja kysymys naisista ja tieteestä oli silloin yksi vakavista kysymyksistä, joten myöskin pyrimme käsittelemään. Valitettavasti ei ole mitään nopeaa ratkaisuja. On joitakin kehityskulkuja, jotka ovat hyvin rohkaisevia nykyään. On joitakin tosiasioita, Esimerkiksi naisten tohtoriopiskelijoiden määrä kasvaa nopeammin kuin miesten keskuudessa, että naistutkijoiden määrä kasvaa kaksinkertaisella vauhdilla siihen verrattuna, mitä miesten keskuudessa. Joten tilanne paranee, mutta se ei tarkoita sitä, että ettei pitäisi keskittyä asiaan tulevaisuudessakin. Mutta ongelma muuttuu, kun mennään opiskelusta työelämään, eli naistieteen tekijät ansaitsevat vähemmän kuin miehet, useat heistä tekevät työtä lyhyillä sopimuksilla, he etenevät urallaan hitaammin ja niin edelleen, eli nämä ovat kaikki todellisia ongelmia. Ja mielestäni meidän pitäisi päästä ihan ongelmien ytimeen, käyttää holistista lähestymistapaa ja myöskin sosiaalipolitiikan kautta pyrkiä vaikuttamaan asiaan mahdollisimman paljon. Itselläni on kokemusta naisten vallasta kansainvälisissä neuvotteluissa ja voin sanoa omasta kokemuksestani, että tämä on tosiasia, naisten voima. Viimeiseksi haluaisin mainita asian, joka liittyy sellaiseen, mistä keskustelimme meidän Olin Horsensissa Tanskassa eilen. Meillä oli epävirallinen neuvosto jossa käsiteltiin kahta asiaa. Toinen oli seitsemän ympäristön puiteohjelmasta. Mekin keskustelemme tänään myöhemmin ja se itse asiassa liittyy seuraavaan vaiheeseen ympäristöpolitiikassamme, kun ajatellaan pitkän aikavälin tavoitteita. Ja keskustelemme myös Rion plus 20 kokouksesta, Rion huippuko- jatkohuippukokouksesta, ja se on tietysti vieläkin kansainvälisempi konteksti. Tasa-arvoasiat ja myöskin naisten asiat tulivat painotusti esiin myös siellä keskusteluissamme. On tärkeää, että näemme nämä asiat äh, ilmastonmuutoksen yhteydessä, mutta myös vihreän kasvun yhteydessä tai yleensä kestävän kehityksen yhteydessä, kuten ihan oikein tuli esille joidenkin teistä puheenvuoroissa. Mukaan ottaminen, osallistaminen ovat tämän kannalta erityisen tärkeitä kehityksessä ei voi olla kyse pelkästään talouskasvusta eikä pelkästään myöskään ympäristön suojelusta. Sen täytyy keskittyä ihmisiin, tukea arvokkuutta ja mahdollisuuksia ja vihreän kasvun täytyy olla mukaanottavaa, ei syrjivää kasvua ja sen täytyy antaa panoksessa siihen, että voidaan juuria köyhyyttä pois ja saadaan aikaan se, että ympäristömme pysyy yllä. Rion konferenssin nimi, johon osallistumme kesäkuussa, on juuri tämä. Vihreä talous liittyen köyhyyden juurimiseen. Ja siltäkin kannalta kaikki keskustelussa esille tulleet asiat ovat hyvin relevantteja. Kiitoksia komission jäsenille. Ennen kuin annan puheenvuoron esittelijälle loppuyhteenvetoa varten, haluaisin ilmoittaa, että puhemies vaihtuu. Ja nyt Rova Nielsen. Sen jälkeen, kun äh, komi- äh, naisensuojelun valiokunnan järjestämän kuulemisen jälkeen tiesin, että me voimme luottaa komission jäsenen ja tiedän, että voimme myös luottaa Tanskan puheenjohtajavaltion, jotta saamme aikaiseksi äh, uusia ehdotuksia. Haluan kiittää kaikkia kollegoita, naisia ja miehiä, jotka ovat ottaneet asian kantaa tänään, sillä tämä heijastelee vain sitä työtä, jota me olemme yhdessä tehneet, joka on erittäin rikastuttava työ varmasti kaikille ja mielestäni on tärkeää jatkaa sitä, jotta tämä tietoisuus näistä kysymyksistä lisääntyy. Jokainen täällä on kantanut korkeensa kekoon tähän mietintöön ja olen erittäin tyytyväinen. Lisäksi on tärkeää, että me voimme Vilnan tasa-arvoinstituutin tukeutua. Ja haluaisin myös kunnioittaa kaikkia niitä naisia ja naisyhdistyksiä, jotka ovat jo pitkään ymmärtäneet sen, että täytyy asettautua liikekannalle, kun pyritään suojaamaan voimavaroja ja torjumaan ilmanotusta muutosta. Monet ovat sen ymmärtäneet jo pitkään. Intiassa Shipko-liike, naiset, jotka kiinnittävät itsensä puihin äh, suojellakseen puita. Ruandassa myös on naisia, jotka ovat säilyttäneet 600 erilaista papulajia. Ja Matai, joka poistui keskuudestamme äskettäin, hänen työnsä, joka on suojellut miljoonia puita. On paljon naisia, kehitysmaissa, jotka ovat ymmärtäneet sen, että täytyy toimia. Ja tiedän, että voimme luottaa heihin. Lopuksi kiintiökysymys, joka otettiin usean otteeseen esille. Minä poliittinen ryhmä, niin olemme ehdottomasti tämän kiintiön käytön kannalla. Se on työkalu, pelkästään työkalu, Minun mielestäni se on ainoa tapa saada asioita edistymään. Jos tuota kiintiötyövälinettä ei käytetä, niin me emme onnistu lisäämään naisten ja miesten välistä tasa-arvoa. Se on pelkästään työkalu siis. Ja aivan lopuksi haluaisin siterata Einsteinia, joka sanoi, ongelmaa ei voida ratkaista samalla tietoisuuden asteella kuin mitä se on luotu. Kiitoksia.